Thank you. Uh, Kiitos kollegat. Nyt jatkamme keskustelussa eteenpäin aiheena Länsi-Balkan komission varapuheenjohtajan unionin ulkoasioiden turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuma päätöksestä, joka on tehty EUn laajentamistrategiasta Länsi-Balkanista. Keskustelun aluksi antaisin puheenvuoron varapuheenjohtaja Mogherinille. Olkaa hyvä. Thank you, uh, Madam Chair. Kiitoksia puhemies.